So, bevor ich mich hier noch vergaloppiere äh, in weiteren Ankündigungen, geht's jetzt los. No niin, aloitetaanpas esityslistan hyväksymisellä. Kohta 11 se siirretään, eli äänestysneuvottelun tuloksesta työjärjestyksen 70 artikla 5 kohdan mukaisesti Antuneskun EUn ympäristötilinpito mietintö asian käsittelyä lykätään tuonnemmaksi. Hyvä. Kaikki kielet paitsi Viro ja Malta ovat täällä käytettävissänne. No niin, kuunnelkaapas nyt tarkkaan tulevana maanantaina järjestetään Right to Water – oikeus veteen kuulemistilaisuus vii, kello 15-18.30 tämä järjestetään. Ne, jotka aina tänne pääsevät parlamentin tiloihin, niin sen lisäksi 274 vierasta on ilmoittautunut ja rekisteröitynyt kyseiseen tilaisuuteen. Se tarkoittaa sitä, että talo on tupaten täynnä tämä kuulemistilaisuus järjestetään tässä salissa ja olisi hienoa, jos mahdollisimman monet edustatkin pääsevät paikalle. Tervetuloa vain. Olisin tyytyväinen, mikäli myöskin edustajat olisivat paikalla. Sitten Varsovan COP19 konferenssiin liittyen on infoa nettisivuilla tarjolla. Sieltä niitä löytyy näitä inf- infotiedotuksia. Ja koordinaattoreiden kokouksessa päätimme lähettää valtuuskunnan seuraavaan COP-konferenssiin, eli COP20-konferenssiin, jota paraikaa valmistellaan. Kollega Pirillo sitten tuo kello 11 alkaen tänne oman vierailijaryhmänsä samoin kuin kollega Peter Liise kello 10 ja 11 välillä. Ja sitten vielä seuraavanlainen ilmoitus terveystyöryhmän kanssa tänään 12.30-14.45 1E2 keskustellaan aiheesta Towards the European Cancer Prevention System. Ja sitten viimeisenä asiana SHIP and Waste. Siihen liittyen 10. helmikuuta järjestettiin ensimmäinen kolmikantaneuvottelu ja 6. maaliskuuta järjestetään toinen kolmikantaneuvottelu. Sitten Alien Species aiheeseen liittyen ensimmäinen kolmikantaneuvottelutilaisuus järjestettiin eilen 11. päivä. Ja oma tekstini Cities uudelleenlaadinta. Siihen liittyen järjestetään kuulemistilaisuus ja Linda McEvan 23. tammikuuta järjestettiin hänen mietintönsä liittyvä kuulemistilaisuus ja sitten toinen tänään ja sitten vielä ETS-ilmailuun liittyen tämä loputon tarina, eli Peter Liisen juttu. Ensimmäinen, kulmistilais, äh, ensimmäinen kolmikantaneuvottelu järjestetään 12. helmikuuta sen verran puheenjohtajan ilmoituksiin liittyen. Sitten kolmantena pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista 25-26. syyskuuta, 16-17. joulukuuta ja 9. tammikuuta. Ne varmaankin voidaan hyväksyä sellaisinaan. Ja näin pääsemmekin moottoriajoneuvojen äänitason Esittelijä ei valitettavasti tänään päässyt paikalle, mutta pätevä edustaja on paikalla. Hänen, hänen sijaisenaan Jana Kudakis, olkapas hyvä. Thank you, I am the new Uski. Kiitoksia, minä olen tämä uusi Uski. Luen nyt täsmälleen tämän paperin, niin kuin hän on tämän kirjoittanut. Tämä on täällä on jotenkin ongelmallisia aloita, mutta se ei joudu siitä, että minä kirjoitin tämän. Aloitan siis. Neuvottelujen tilasta koskien asianmukaista moottoriajoneuvojen päästötasoa. Suosinto, suositusluonnos toista käsittelyä varten olisi nyt esitettävä ENVI-valiokunnan hyväksyttäväksi. Virallinen määräaika tarkistuksen jättämiseksi on 25. helmikuuta. Kompromissi on, ratkaisu, on tulos vaikeista neuvotteluista ja tästä syystä haluaisin suositella, että valiokunta hyväksyisi tämän tekstin tällaisenaan. Hyvin luettu vai mitä, kiitos. Vielen dank. Paljon kiitoksia tästä tiedosta. 20. päivä alkaa toinen käsittely. 25. päivä kello 12 mennessä tarkistukset on jätettävä. Ja enviäänestys 19.20. tammikuuta ja sitten huhtikuussa äänestetään tästä, kuten monesta muustakin tekstistä. Neuvoston kanta on lähetetty meille 24-27. huhtikuuta täysistuntoa varten. Sitten siinä aikataulu. Sitten siirrymme seuraavaan asiaan. Kollega Urutsefin mietintö, eli aseet asetuksen muuttaminen ilmastonmuutosta koskevan yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta ja lisäksi Dohassa hyväksytyn ilmastonmuutosta koskevan YK puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan ja siihen perustuvien velvoitteiden täyttäminen yhteisesti aiheena. Tämä on hänen toinen teksti. Kollega Urtsev, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Dohan muutos määrittelee toisen velvoitekauden kieton pöytäkirjassa alkaen 2013. 2020 on loppu. Oikeudellisesti sitovilla, tai siihen kuuluu oikeudellisesti sitovia päästövelvoitteita, päästörajoitusvelvoitteita. Dohan konferenssi hyväksyi myös kaksi päätöstä teknisestä toimeenpanosta velvoitteille jotka liittyvät tilinpitoon ja hallinnointiin kieltoyksiköissä, kieltopöytäkirjayksiköissä. Samaan aikaan meillä on kaksi lainsäädäntöä meneillään EU-ssa, päästökauppajärjestelmä ja taakanjakopäätös. joihin liittyy myös tilinpito- ja hallinnointisääntöjä. Samaan aikaan meillä on kansalliset rekisterit, EU-rekisteri päästöjen tilinpidolle. On ilmeistä, että kieton pöytäkirjan toimeenpano 2012 vuodesta lähtien vaatii tiettyjä teknisiä mukautuksia ja niihin liittyviä sääntöjä, jotta voidaan mahdollistaa, että yhteinen velvoitteiden täyttäminen toimii asianmukaisesti EU-ssa, sen jäsenvaltioissa ja Islannissa ja että voidaan varmistaa myös sopusointi päästökauppajärjestelmän ja velvoitteen taakanjakopäätöksen välillä. En käsittele yksityiskohtia säännöissä, ne ovat hyvin esitellyt komission ehdotuksessa. Niiden täytyy kattaa useita alueita. Yksi on yksikköhallinnointiprosessi, kuten kieltäpöytäkirjayksikköjen transaktiot. myöntäminen, siirtäminen, hankkiminen, pitäminen, poistaminen ja niin edelleen. Sitten tilinpitoprosessit, jotka liittyvät siirtämiseen, siirtämiseen ensimmäiseltä, ensimmäisestä toiselle. Velvoitekaudelle kolmas ala on sitten ylläpito ja perustaminen sillä, mitä tehdään aiempien ylijäämävarannoille ja myöskin velvoitekausivaranto, joka on jotain uutta – Uusi osa-alue on myös tilinpito niin kutsutuille niin kutsutuille tuoton osuuksille, jotka liittyvät joustomekanismiin. Ja sitten myöskin ensimmäinen kansainvälinen yksikköön siirto. Myötyjen päästömäärien siirrot. Komissio selittää tai komission selitysosa sisältää tarpeeksi perusteluja ja yksityiskohtia sille, miksi säännöt pitäisi laatia, enkä niitä toista. Mutta on usein, että osatekijöitä, joita haluaisin ottaa täällä esille. Ensimmäinen on se, että täytyy, että miten kohdellaan mukautuksia ja epävarmuustekijöitä koska jäsenvaltioiden määrät määrätään komission ehdotuksessa komission päätöksellä Dohan pöytäkirjan ratifioinnista. Kaikki epävarmuudet tai mukautukset, kun määritellään yhteiset määrät, vaikuttaa vain EUn, EUn salitulle määrille. Ei jäsenvaltioiden määriin ole vaikutusta ja toinen pointti on se, että tietyt kansainväliset pääasiassa tilinpitisäännöt eivät ole vielä muodollisesti hyväksytty. Merkittävät kansainväliset säännöt, jotka kattavat velvoitte- äh, koskevat velvoitteita ja tilinpitoa, niiden sisältö hyväksyttiin Varsovassa marraskuussa 2013. Virallista hyväksyntää odotetaan, että se tapahtuisi Limassa 2014. Koska näistä kansainvälisistä säännöistä se osa, josta on sovittu, ja kaikki ovat sopineet velvoitteella Kioton pöytäkirjan toisessa velvoitekaudessa, niin näiden sääntöjen toimeenpanossa voidaan edetä, mutta kaikki olennaiset muutokset pitäisi heijastua delegoidussa säädöksessä, joka annettaisiin komissiolle. Asetuksen osalta tämän verran. Johtopäätös siitä on se, että soveltamisala ehdotuksessa tai ehdotetussa muutoksessa asetukseen mekanismista kasvihuonekaasujen raportointiin ja seurantaan EU-ssa heijastaa täysimääräisesti tarvetta laatia ja mukauttaa johdonmukaisia sääntöjä, jotta kieltonpöytäkirja voidaan toimeenpanaisia asianmukaisesti. Tämä ensimmäisestä osasta, ensimmäinen mietintö. Ehdottaisin, että keskustellaan ja sitten käsitellään tämä toinen. Perhaps, uh, vielleicht, uh, vielleicht können wir das zusammen behandeln. Ehkäpä nämä kohdat 5 ja 6 voitaisiin hoitaa yhtenä pakettina, näin ainakin alustavasti sovittiin. Näin minulle ainakin sanottiin. Okay, I'll continue with the second one. No jatkan tästä toisesta. Dohan pöytäkirjan muutos täytyy hyväksyttää Kioton pöytäkirjan osapuolten kesken ja tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun tiedot on saatu. Että hyväksy- silloin kun hyväksymisasiakirjat on talletettu ainakin kolme neljäsosa osapuolista on tallettanut. Tämä tarkoittaa, että on tarpeen, että muutoksen ratifiointi eu ja jäsenvaltioissa Islannissa toteutetaan ajoissa. Ehdotusneuvoston päätökseksi määrittelee pohjan tuohon muutoksen loppuun saattamiselle EU-ssa ja määrittelee ehdot yhteiselle velvoitteen täyttämiselle EU-ssa, jäsenvaltioissa ja Islannissa. Haluaisin painottaa useita kohtia neuvoston päätöksessä. Ensinnäkin muistutan, että perustuen ilmantoenergiapakettiin, joka hyväksyttiin 2009, erityisesti päästökauppajärjestelmä ja velvoite, äh, taakanjakopäätös EU ja jäsenvaltiot ovat jo toteuttamassa 20 prosentin päästövähennystavoitetta vuoteen 2020 mennessä. Ja jäsenvaltioiden tavoitteet tai velvoitteet 2009 energia- ja ilmastopaketissa – eivät muutu siinä, kun Kioton pöytäkirja ratifioidaan. Päästötasot, jotka on myönnetty jokaiselle jäsenvaltiolle, kuten jo sanoin, määritellään neuvoston päätöksessä taulukko 1, liite 1, komission ehdotus ei määrittele absoluuttista määrää EUn sallitulle määrälle. Tämä määrä täytyy laskea erona yhteisen sallitun määrän EUn, Islannin ja sen jäsenvaltioiden välillä. Ja niiden välillä, mitkä on myönnetty jäsenvaltioille ja Islannille. Tämä tarkoittaa sitä, että vaarat, jotka liittyvät epävarmuuteen kokonaissallitusta määrästä, on siis EUn sallitun määrän osalta, eikä yksittäisten jäsenvaltioiden. Riski tulee siitä, että yhteinen sallittu määrä määritellään vain raportissa, jolla helpotetaan yhteisen määrän laskemista. Tämä kertomus, sitä mukautetaan sen jälkeen, kun YK, YK on asiantuntijat ovat arvioineet tiimeissä kertomusta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että päästökauppajärjestelmä, johon on äh, vaatimuksenmukaisuusjärjestelmä rakennettu mukaan, ja Kioton joustomekanismi ja mahdollisuus käyttää ensimmäisen velvoittekauden ylijäämiä auttaa mahdollistamaan sen, että se, että EU ei täyttäisi velvoitteitaan, on kovin epätodennäköistä. Kieton pöytäkirjan toisen velvoitekauden ratifioinnin myötä. Toinen asia on osa, kolmansien maiden osallistuminen EUn päästökauppajärjestelmään. Tässä on useita tapauksia. Ensimmäinen Islannissa, joka ei ole jäsenvaltio, mutta se osallistuu päästökauppajärjestelmään ja se myös aikoo täyttää velvoitteensa toisella velvoitekaudella Kioton pöytäkirjassa yhdessä EUn kanssa. Tässä tarvitsemme uutta sopimusta EUn jäsenvaltioiden ja Islannin välillä. Muiden kolmansien maiden osallistuminen EUn päästökauppajärjestelmään, jotka eivät ole yhteisen velvoitteen täyttämisen osapuolia, se ei vaikuta yhteisen päästövelvoitteeseen Islannin ja jäsenvaltioiden EU välillä. Viimeinen kohta, jonka haluan ottaa esille, on se, että komission ehdotus ei sisällä erityisiä määräyksiä teknisestä kioton pöytäkirjan toimeenpanosta. Tässä mielessä ehdotettu ratifiointipäätös olettaa, että sopimukset, joihin Dohassa päästiin joulukuussa 2012, että niitä pitäisi soveltaa osapuolten kesken asianmukaisesti. mukaisesti. On myös ilmeistä, että tarvittavat tekniset säännöt täytyy kehittää ja mukauttaa EU-sijaisissa jäsenvaltioissa. Ehdotettu ratifiointipäätös perustuu myös siihen oletukseen, että kukin jäsenvaltio yhdessä yhteisen sopimuksen myötä on vastuussa siitä, että se perustaa ja ylläpitää oman öö, velvoitteenmukaisuutensa mukaan lukien sen oma kansallinen rekisteri. Kansainvälisten hyvitysten siirtäminen tehdään EUn puitteissa ja sen eu kietopöytäkirjan rekisteristä. Kioton pöytäkirjan ambition-mekanismi on jotain uutta ja se on myöskin ehdotuksessa neuvoston päätökseksi. Kukin jäsenvaltio voi yksipuolisesti lisätä tavoitetasoaan Kioton pöytäkirjayksikköjen osalta. Kaikki muutokset yhteiseen sopimukseen velvoitteiden täyttämisestä täytyy kuitenkin tehdä yhteisesti. Komission ehdotus ei määrittele menettelytapaa tällaisen virallisen muutoksen tekemiseksi. Tästä prosessista täytyy päättää silloin, kun tällainen tapaus tulee esiin. Johtopäätöksenä. Olen sitä mieltä, että ratifiointipäätös Dohan muutoksen tekemiseksi Kioton pöytäkirjaan ja yhteinen velvoitteena täytyy eu lähettää vahvan viestin niistä pyrkimyksistä ja johtajuudesta, joita eu on ja sen jäsenvaltioissa yrittää hoitaa ilmastonmuutosta kansainvälisellä tasolla. Ehdotukseni on, että annamme tukemme ja hyväksyntämme komission ehdotus komission ehdotukselle neuvoston päätökseksi. Paljon kiitoksia. No niin, aloitetaanpa varjoesittelijöiden puheenvuoroilla. Kollega Bas Eichhout. Thank you, Mr. Chairman. And first... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää kollega Oritsefia tästä työstä ja seikkaperäisestä selvityksestä ja tästä menettelytapa selvityksestä. Meidänkin mielestämme on tärkeää saada nämä asiakirjat pikaisesti hyväksyttyä. Eli tämä on meille tärkeää ja on erittäin hienoa tämä teidän lähestymistapan. Paljon kiitoksia. Pari huomiota näihin asiakirjoihin liittyen. Ensimmäinen liittyy esittelijän työhön ja sitten komissiolle. Sisällön puolesta olemme pitkälti samaa mieltä. Ongelmana on se, että jos katsotaan tarkistusta viisi, niin siinä puhutaan sopimuksesta, joka on todennäköisesti EUn kanta, eli että tämä ratifiointi olisi EUn paketti, mutta me emme ole vakuuttuneita siitä, että lainsäädäntötekstissä asia pitäisi mainita, sillä me tiedämme, että tämä ei ole vielä kansainvälisesti sovittu, vaan se pitäisi tehdä limassa. Jos tämä asia mainitaan jo tässä, niin se olisi jo selkeä viesti niille, joilla on jo ongelmia tämän lähestymistavan kanssa. Ja kuten sanoin, sisältö sopii meille, mutta tuskin asiaa tarvii lainsäädäntötekstissä tällä tavalla mainita, sillä minä uskon, että tämä tulee olemaan sen lopputulos, mutta miksi se pitäisi mainita tässä lainsäädäntötekstissä, sitä ei tässä tarvita laisinkaan. Joten ehdottaisin, että tarkistusta viisi tulisi tältä osin muuttaa. Sitten komission suuntaan seuraavainen kysymys. Nythän keskustelemme Kioton pöytäkirjan kakkosvaiheesta osapuolia pyydetään toimimaan vielä kunnianhimoisemmin vuoteen 2020 mennessä ja EUn näkökulmasta katsottuna se on helppo, helppo harjoitus, sillä mehän olemme jo aika lailla saavuttaneet tämän 20 prosentin tavoitteen ja kun katsotaan tätä komission suuntaviiva-asiakirjaa 2030, 2030 silmällä pitäen, niin siellä puhutaan 25 prosentin raja-alvosta ja nyt kysyisinkin komissiolta, että miten tämä kaikki pannaan käytännössä täytäntöön. Eli täytyykö meidän muuttaa neuvoston päätöstä? Tähän liittyen pyytäisin tarkennusta, jottei tässä sidota käsiämme ja unohdamme tämän kysymyksen. Tärkeää mielestäni on, että Euroopan unionilla pitäisi olla kunnianhimoisempi tavoitteen asettelu 2020 suhteessa. Eli tämä ei tässä suhteessa kyllä toimisi. Mutta kiitokset tehdystä työstä ja tärkeintä on, että tekstit saadaan hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti. Ja mielenkiinnolla jään odottamaan jatkotyöskentelyä esittelijän kanssa. Ainakin tähän asti olemme olleet siihen erittäin tyytyväisiä. Kiitoksia. Kiitos. Arsenis ja kollega Kälänen seuraavina. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Hän on oikeilla linjoilla. Kuten muutkin kollegat, haluaisin korostaa sitä, että olisi tarpeen nopeasti hyväksyä tämä mietintö niin, että ratifiointimenettely voi mennä eteenpäin. Haluaisin myös vedota neuvostoon, että se nopeuttaisi menettelyjä tietojen mukaan neuvosto tekisi päätöksen tässä asiassa viimeistään kesäkuussa. Minusta tämä ei vetele, jos meidän on oltava vastuullisia. On muistettava myös se, että Ranskan hallitus on tehnyt työtä sopimuksen puolesta. Meidän on hyvin mahdollisimman nopeasti saatava menettely eteenpäin Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että tämä oli se tärkein asia, jonka annoimme kehittyville maille. Suuri pyyntö koski juuri rahoitusta ja Kioto 2. Kioto kakkonen onnistui rahoituksesta ja, ja jäsenvaltiot jotkut ovat kyllä samassakaan tuloksia, mutta me emme Aina meidän olisi nyt saatava tämä sopimus koskien kielto kakkosta satoa ratifioitua nopeasti. Tämä on siis todella kiireellinen tärkeä asia. Joitakin tarkistuksia teemme, ei niinkään sopimuksesta, vaan johdanto-osan kappaleista, jotka vaikuttavat täytäntöönpanoon. Siitä tulee tietyllä tapaa aika haastavaa. Kiitoksia. Martin. Kiitos ja seuraavana Martin Kelenen. Uh, thank you, Chairman. Um, well, but... Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea, toisin kuin esittelijä, en ole samaa mieltä hänen kanssaan oikeastaan, että jos EU nopeasti ratifioidahan muutokset Kioton pöytäkirjaan lähettäisi vahvan viestin johtajuudestaan ja jäsenvaltionsa johtajuudesta ilmastonmuutosasiassa. Kaikki tie, tunnemme luvut, että ilman Islantia meidän osuutemme on noin 11 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä ja osuus tietysti on vähenemään päin tulevaisuudessa. Tiedämme myös, että toinen velvoitekausi Kioton pöytäkirjassa, kun niin moni on jäänyt pois ensimmäiseltä kaudelta ja jotkut niin se on sitten vain 14-15 prosenttia globaaleista päästöistä, sen kattavuus. Prosessia silti kuitenkin tarvitaan. Haluan vain korostaa sitä, että tähän argumentointilinjaan emme ole kovin sitoutuneet. EU-sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vähentämään päästöjen kansainvälisen järjestelmän puitteissa ja uskon, että meidän täytyy toimia sen mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että lakimme ovat johdonmukaisia ja mahdollistavat sen, että yhteinen velvoitteinen täyttösopimus toimii. Eli on tietysti tärkeää taata se, että kaikki hyväksymisasiakirjat talletetaan yhteisesti, mutta kun Limassa keskustellaan myöhemmin yksityiskohdista, niin se aiheuttaa kyllä tiettyjä huolenaiheita. Tietysti, jos tunnustetaan tarve toimia joustavasti komission puolella, mutta että on vaara, että onko valtuutus liian laaja. Teknisellä tasolla, jos puhutaan komission delegoidusta säädöksestä, jos ne käytetään oikein, niin tietysti monet lainsäädäntöosat ovat sellaisia, joissa se on ongelma, mutta jos ehdotetaan, että käytetään delegoituja säädöksiä joistakin asioille tässä asiassa, jotka ovat selkeästi poliittisia, ja niin kun delegoituja säädöksiä halutaan käyttää, ei ole eli e, e, osatekijöille mahdollisesti esimerkiksi lupien siirtäminen, niin sen puolesta tätä tekstiä täytyy tarkistella hyvin tarkasti. Tarkistus kaksi esimerkiksi, jossa esittelijä ehdottaa, että kaikki vajeet tai ylijäämät luvissa, niin e, niiden kohtelu on delegoidulla säädöksillä. Jäsenvaltiot jäsenvaltioiden luvat ovat selkeästi asia, jossa poliittisia implikaatioita, joten näihin huolenaisiin täytyisi vastata. Kiitos. Ja puheenvuoro komista. Ja, Bas Eichhardt hat eine Frage gestellt. Bitte. Thank you. Uh, good morning. Um, Kiitoksia. Huomenta. Ensinnäkin uh, koskien tätä Herra Aikautin kysymys, kysymystä esittelijä aloituksessaan viittasi tähän uuteen prosessiin kiotopäytäkirjan osalta. Se koskee tätä tavoitemekanismia ja se tarjoaa yksinkertaistetun menettelyn jäsenvaltioille nostaa tavoitteita, eikä siihen liity virallista ratifiointia. Kuten esittelijä myös totesi, on tehtävä päätös siitä, kuinka täsmälleen täytäntöön panemme tätä menettelyä Euroopan unionissa, kunhan päätös on EU-ssa tehty. Tämä johtuu siitä, että on useita tapoja toteuttaa tämä ensimmäinen niistä, ja tähän esittelijä jo viittasikin, koskee sitä, että jäsenvaltiot voisivat yksittäisesti nostaa tavoitteitaan ja näin kumotaan on kiutoyksiköitä ja näin on ollen ei välttämättä tarvitse tar- muuttaa varsinaisia kiottopöytäkirjan tavoitteita. Jos katsotaan näitä vaihtoehtoja, jotka koskevat tavoitteiden nostamista, josta tulee muutos EUn ja jäsenvaltioiden tavoitteisiin ja kiottopöytäkirjan osalta, niin komission näkemys on se, että tällainen, tällaista päätöstä pitäisi edeltää päätös tai lainsäädäntö EUn lainsäätäjiltä, eli niin, että nostettaisiin EUn päästökauppajärjestelmän tavoitekattoa. Tähän olisi tehtävä yhteispäätösmenettelyssä, jossa neuvosto ja parlamentti mukana, ja sama pätisi tilanteeseen, jossa vahvistaisimme tai tavoitteita ja taakanjakopäätöstä. Tälläkin tarvitsisimme lainsäädäntöä, jonka on hyväksynyt Euroopan unionin molemmat lainsäätäjä haarat. Sitten seuraava askel tämän päätöksen jälkeen koskee sitä, kuinka tästä ilmoitetaan YKlle. Kuten sanoin aikaisemmin, YK on tavoitemekanismi helpottaa menettelyä, eikä tarvita ratifiointimenettelyä, mutta tämä riippuu nyt toteuttamisesta. Komission ensimmäinen kanta olisi sellainen, että tarvitsisimme luvan neuvottelijoille niitä hyväksytään muutos neuvottelijoille tähän sopimukseen artiklan 280.7 mukaisesti ja tätä lupaa edeltäisi virallinen lainsäädäntö asiakirja neuvostolta ja parlamentilta se päättäisi, miten Euroopan tasolla tavoitetasoa nostetaan, jos näin päätetään. Kiitos ja lopuksi vielä esitteli, olkaa hyvä. Uh, Kiitos toista ja kritiikistä. Tarkistus 5 Bas Eichhautilta. Siitä keskustelemme. Minullakin on epäilykseni siitä. Joitakin muutoksia voidaan tehdä. Aikataulu hyväksynnälle ja neuvotteluille – neuvoston osalta tässä ratifiointiprosessissa. Aika on kortilla. Yritämme jotenkin nopeuttaa prosesseja neuvostossa. Niin, siinä kaikki. Kiitos. Vielen Dank. Tarkistukset on jätettävä näihin teksteihin liittyen 17. helmikuuta kello 12 mennessä. Valiokunnassa äänestetään molemmista teksteistä 6. maaliskuuta ja sitten huhtikuussa täysistuntokäsittely. Oikein paljon kiitoksia. Nyt pääsemme seuraavaan asiaan eli alkoholistrategiaan. Kollega Romana Jordan vastaa tästä, olkaa hyvä. <clears throat> Uh, alkohol sicer ni bil tema, s katero uh, sem se v preteklosti veliko ukvarjala. Alkoholi ei ole sellainen asia, josta olisin menneisyydessä paljon huolehtinut, mutta minun mielestäni se on hyvin tärkeä asia. Siksi on hyvä, että olen voinut osallistua päätöslauselman laativaan tiimiin ja tiimiin, joka tekee kysymyksen komissiolle. On sanottava, että olin hyvin yllättynyt, kun luin, että Eurooppa on alue, jonka asukkaat käyttävät eniten alkoholia maailmassa. Tämän tosiasia ei ole hälyttävä sinänsä, vaan on katsottava luku ja Siinä todetaan, että alkoholin kulutuksesta on myös terveydellisiä hyötyjä. Ja nämä hyödyt myös vaikuttavat eurooppalaisiin. Meillä on nyt strategia ollut olemassa kuusi vuotta, taikka se oli olemassa vuoteen 2012 asti Euroopan komission mukaan strategiasta tuli huomattavia tuloksia. Nyt on pohdittava, miten tästä eteenpäin, koska strategia on nyt päättynyt eikä meillä ole toimintasuunnitelmaa. Kuinka tästä jatkamme? Olen sitä mieltä, että vaikka strategia onkin jo umpeutunut, meidän pitäisi tukea komissiota, jotta se laatisi toimintasuunnitelman Tämän lisäksi olisi kannustettava komissiota laatimaan tällainen suunnitelma mahdollisimman pian, viimeistään tämän vuoden syyskuulla. Minusta meidän olisi vaadittava, komis, vaadittava komissiota luomaan tällainen uusi strategia. Erityisesti siksi, että yhteiskunnassa Euroopassa on tapahtunut monia muutoksia. Talouskriisi, joka varmasti on muuttanut alkoholin kulutustottumuksia. Kriisin aikana monet ihmiset turvautuvat alkoholiin. Lisäksi kriisi on iskenyt erityisesti nuoriin sukupolviin ja tiedämme, että alkoholin osalta nuoret ovat kaikkein haavoittavampia. Ja tämä on lisää syy sille, että mahdollisimman pian pitäisi saada aikaan uusi strategia alkoholin kulutusta koskien. Edelleen olen sitä mieltä, että meidän pitäisi keskittyä ongelmiin eikä vain ruokkia byrokratiaa. Tavoitteenamme on suojella ihmisiä alkoholin väärinkäytöltä. Tähän meidän on keskityttävä. On siis todella vähennettävä liiallisen alkoholin käytön vaikutuksia nuoriin eikä, eikä pitäisi saada aikaan uusia hallinnollisia taakkoja. Suoraan sanottuna joudun sanomaan, että todella epäilen sitä, että uusi merkintätapa alkoholissa johtaisi myönteisiin tuloksiin. Tällä hetkellä alkoholi juoma pullosta kyllä nähden, mikä on alkoholin määrä. En usko, että minkään tyyppinen lisää informaatio vaikuttaisi siihen, käyttävätkö ihmiset alkoholia enemmän tai vähemmän, mutta tietenkin kuuntelen kollegoiden kantoja ja olen avoin käymään keskustelua. Olen sitä mieltä, että nämä toimet, joilla voidaan lisätä alkoholin vaikut, liiallisen käytön vaikutuksia on tärkeää, koska usein nuoret eivät tiedä, mitä tapahtuu, jos alkoholia käytetään väärin. Tai jos alkoholia käytetään usein. Meidän on vahvistettava tietokantaa, meillä pitää olla kunnollinen eurooppalainen tietokanta tällä alalla. Ja nämä tiedot on tarkistettava ja meidän on otettava tiedot pohjaksi ja vaihdettava parhaita käytäntöjä. Alkoholin käyttö liittyy myös erilaisiin kansallisiin kulttuureihin ja tässä mielessä olisi hyödynnettävä lähipäätösperiaatetta ja toivot, odotettava, että jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimiin. On selvää, että myös Euroopan unionin on tietyllä tavalla painostettava maita niin, että tällaiset kansalliset toimintasuunnitelmat saadaan aikaan. Kristianis seuraavana. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä toimin ryhmäni varjoesittelijänä. Rebecca, teillä on varsinainen edustaja, mutta hän ei päässyt tänne paikalle ja puhunkin hänen puolestaan täällä. Hän on samaa mieltä Jordanin kanssa siitä, että alkoholi aiheuttaa miljoonille eurooppalaisille ja heidän perheilleen ongelmia Jordan kollegamme on sitä mieltä, että me tarvitsemme toimintaohjelman, joka tukisi jäsenvaltiota lyhyellä väliajalla ja myöskin pidemmällä aikavälillä eurooppalaisissa toimissa tämän kalliin ja vaaralliseen riippuvuuden vastaisessa taistelussa. Ja hän korostaa sitä, että komission täytyy huomioida kaikkien asianosaisten näkemykset, myöskin alkoholiteollisuuden, joka haluaa kantaa kortensa kekoon, mutta lisäksi täytyy muistaa, että yritykset yrittävät tehdä tuottoa ja se tietenkin vaikuttaa arvostelukykyyn tältä osalta ja tästäpä syystä, kun katsotaan kohtaa kahdeksan, niin se on erittäin tärkeä tekstikohta. Minä tässä nyt ihan vaan googlaan, kun tätä keskustelua olen seurannut. Ja alkoholikuolemat ovat WHO-tietojen mukaan 2,5 miljoonaa ihmistä per vuosi, 320 000 nuorta kuolee vuosittain alkoholin vaikutuksiin. Ja kun katsotaan näitä lukuja, niin 75 000 yhdysvaltalaista kuolee vuosittain ja 30 vuodella keski, keskiverto eliniän odote lyhenee. UKssa 7000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti tai äkillisesti tällaisen kaatokännin myötä. Eli tämä on melkoinen kontrasti, sillä alkoholi on suht vapaasti saatavissa melkeinpä yötä päivää. Kannabiksen hallusapito, se ei ilmeisesti tapa ketään milloinkaan koskaan, niin sen halustapidosta voi joutua viideksi vuodeksi vankilan, ainakin meillä päin, joten melkoinen kontrasti. Ja mitä kollega Jordan totesi, käyttäytymissäännöt vaikuttavat, käyttäytymismallit vaikuttavat toimintaan. Jos katsotaan esimerkiksi Alankomaiden ja Ruotsin väliseen kannabiskäyttöeroihin, niin siinä on melko, melko suurkin ero, joten Kyllä mä, minä kannatan alkoholistrategiaa, mutta tämä liittyy toisiaisuusperiaatteeseen, joten kansallisella tasolla näistä päätetään, joten unioni ei voi tässä suhteessa tehdä juuri mitään. Kiitoksia. Yeah. Paljon kiitoksia. Seuraavana Glenis Wilmots. Kiitoksia. Tulin vähän myöhässä. En odottanut, että näin nopeasti mennään eteenpäin. Olen oikein iloinen siitä, että löysimme aika tälle keskustelulle, koska meillä on vakavia alkoholismiongelmia EU-ssa. EU-ssa alkoholin taso on korkeampaa kuin missään muualla maailmassa ja tästä tulee sosiaalisia ja terveysongelmia. Asia, joka on, tulo, on nyt selvenemässä, koskee alkoholin ja syövän välistä yhteyttä yhteistyö, yh, yhte, yh, linkkiä. On seitsemän erilaista sy, syöpää, kuten rintasyöpä. 300 000 rintasyöpätapausta on linkitetty alkoholin käyttöön. Se on valtava määrä. Tämä koskee vain UK. -ta. Tämä on vain osa haittoista, joita se tulee maksasairauksia, sydän- ja veri suonisairauksia, dementiaa, mielisairauksia ja tietenkin sitten äh, auton ajo humalan alkoholivaikutuksen alaisena. Meidän todella on ryhdyttävä toimiin kansallisella ja Euroopan unionin tasolla, mutta mitä oikeastaan voimme tehdä? Euroopan komission on nopeasti uudistettava alkoholistrategiansa jäsenvaltioilla pitää olla foorumi, jolla voidaan keskustella alkoholista aiheutuvista haitoista ja myös hinnasta. Tiedän, että tämä on vähän ristiriitainen asia, mutta siitäkin pitäisi keskustella. Sitten on katsottava tapaa, jolla alkoholia markkinoidaan ja merkitään mielestäni. Sitten monet eivät ole samaa mieltä kanssani, mutta mielestäni kalorit pitäisi merkitä alkoholiin, koska on suuri yhteys alkoholin ja liikalihavuuden välillä, eivätkä monet ymmärräkään, kuinka paljon kaloreita he juovat eh, juodessaan alkoholia. Joten minä kyllä tulen tekemään useita tarkistuksia näistä asioista ja olen tyytyväinen, että meillä on tukea perustekstistä äh, ryhmien välillä ja odotan, että vaan me vielä pääsemme eteenpäin kollegoiden kanssa asiassa, joka on todella tärkeä. Kiitoksia. Karl Schlüter. Ja seuraavana Karl Schlüter. Yes, uh, I think it's also... Niin, on oikein hyvä, että meillä on tämä keskustelu Olisin kuitenkin halunnut nähdä kattavan alkoholistrategian komissiolta, jota seuraisi sitten toimeenpanosuunnitelma. Eikä niin paljon luoteta itsesääntelyyn niin kuin tähän asti on tehty, koska se ei ole tuonut niitä tuloksia, joita siltä odotettiin. Ja jos jossain on epäonnistunut monen vuoden ajan, niin miksi sitä pitäisi jatkaa? Haluaisin myös nähdä, että toimintasuunnitelman tavoite olisi itse asiassa yleinen alkoholikäytön vähentyminen – ei pelkästään, että yritetään vähentää sen negatiiviset vaikutukset tietyissä väestön alaryhmissä, kuten nuoret tai raskaana olevat. Tai alkoholistit. Sillä on kielteinen vaikutus myös yleisesti väestöön. Ja kuten Chris valaisi, niin vaikka Chris argumentoisikin, että voidaan löytää selvä yhteys kannabiksen käytön ja keuhkosyvän keskustellaan siitä toiseen kertaan on selkeästi niin, että alkoholilla ei ole pelkästään kielteisiä terveysvaikutuksia, vaan myös talousvaikutuksia. Ja vihreänä yleensä ajattelen, että saastuttaja maksaa politiikkaa täytyy noudattaa. Ja sen vuoksi Tästä on yksi ruotsalainen tutkimus. Yksi litra puhdasta alkoholia, 100 prosenttista, että jos se laskisi niin, niin sen kustannus yhteiskunnalle oli noin 800 kruuna 90 euroa suunnilleen. Eli jos kustakin litrasta on 90 euron kulu, niin sen pitäisi olla se verotaso yleensä. Tietysti se on äärimmäistä verrattuna nykystandardeihin, mutta on outoa, että komissio vetää Ruotsin oikeuteen, koska on liian alhainen ollut verrattuna viiniveroon. Miksi euron asetus on edelleen nolla prosentissa viinin osalta? Kun taas väkevällä alkoholilla alueella on vero. Arvot ovat olleet nyt samalla tasolla pitkään. 2007 lähtien asia on ollut jumissa neuvostossa. Eli jos EU ei voi päästä minimiverotukseen alkoholista, niin ainakin minun mielestäni pitäisi tehdä se, että käytetään samaa logiikkaa kuin mikä tuomioistuimella on internettuonensalta, jossa se sanoi, että terveyssyistä maalla pitäisi olla oikeus soveltaa kulutusveroa äh, alkuperämaassa. Eli jos tuodaan viiniä, olutta, viinaa internetin kautta, tuomioistuin sanoi, että on oikein, että jäsenvaltio ottaa huomioon alkuperämaan ja kulutusmaan valmisteveroeron huomioon. En näe, miksi ei pitäisi olla yleisesti ottaen samaa logiikkaa kuin tuo itse alkoholia rajan yli. Missä minä asun, Linköpingissä, Ruotsissa, jos tulee 1.30 bussipysäkille. Sieltä tulee Saksasta busseja. Se ainut tarkoitus on mennä rajakauppaan ja ostaa 200 kiloa erilaisia alkoholeja. Maksimimäärä pari voi ostaa 400 kiloa, tulee takaisin. Siinä on sitten kaksi vuotta tavallista käyttöä, mutta eihän ollut säily niin kauan. Sitten aletaan myydä, vaikka se ei ollut alkuperäinen tarkoitus. Sitten se päätyy nuoritien käsin lopulta. Tämä on absurdia. Se, että voi tuoda alkoholia kotiin, niin se on mieluummin niin kuin, että on turisti löytää jotain sellaista, mitä ei löydä kotona, mutta rajakaupat siellä Saksassa, niillä on ruotsalaista olutta siitä. Ympäristöisesti myös tyhmää. Miksi pitää mennä Saksaan ostamaan sitä olutta? Ei sano mitään järkeä missään mielessä. Eikä sillä ole mitään tekemistä vapaiden markkinoiden kanssa. Sillä vain yritetään välttää vero, joka perustuu terveyspolitiikkaan. Meillä ei pitäisi olla näitä äärimmäisiä alkoholimääriä, jos ainoa tarkoitus on välttää verolainsäädännön noudattamista. Kaikilla rahoitusalueilla ollaan sovittu siitä, että porsareikiä verolainsäädännössä pitää sulkea. Mutta sitten kun puhutaan alkoholipolitiikasta, ei ole tehty mitään. Eli tätä pitäisi kyllä nyt miettiä. Ei ole järkeä, että ihmiset tuovat rekkalasteittain alkoholia maiden välillä valmisteveron välttääkseen. Erityisesti kun ostaa ruotsalaista alkoholia, ei edes, että ostettaisiin saksalaista. Tämä pitäisi lisätä tähän päätöslauselmaan. Siis sitä olen, siinä on ollut tukia ja neuvottelut olivat oikein hedelmälliset, se oli hienoa. Toinen asia on alkoholin mainonta. Muistatteko direktiiviä, joka koskee televisiotelman rajoja? On eurooppalainen sääntö, jonka mukaan alkoholimainonta voi olla televisiossa vain iltaisin. Tässäkin Ranskassa, Ruotsissa on hyvin tiukat säännöt. Mitä sitten tapahtuu, että Etelä-Englannissa olevat yritykset haluavat jälleen välttää sääntöjä? Sitten voi tulla valitus hallitusten välillä Ruotsissa, UKssa. Voidaan selvittää, mutta nyt tämä on kovin monimutkainen järjestelmä. Tuo Oikeusjuttu on vireillä ollut kaksi vuotta eikä mitään tapahdu. Menettelyä pitäisi yksinkertaistaa. Koska pitäisi sanoa sitä logiikkaa, että jos kuluja aiheutuu yhteen maahan, niin silloin täytyisi sen maan väestön sääntöjä noudattaa. Sitten jos on rajamaa, sitten jos kustannukset lipsuvat rajan yli, niin ei puhuta siitä. Tässä puhutaan melkein pelkästään siitä, että aiheutetaan toiseen maahan, ja se heikentää alkoholipolitiikkaa. Eurooppa ehkä ei voi sovia minimiverotasosta, ehkä se ei voi sopia tietyistä terveyspolitiikkaa asioista liittyen alkoholiin, mutta mitä nyt ainakin voitaisiin sopia, on se, että ei heikennetä toistemme alkoholivahinkojen estotyötä. Ja uskokaa minua, Ruotsi oli aiemmin yksi maa, maailman köyhimmistä maista lähdettiin sitten tiukkaan näköalipolitiikkaan, koska väestö oli koko ajan kännissä suoraan sanoen. Standardi kulutus oli puoli pulloa vatkaa päivässä, että vain selvittäisiin kärsimyksestä. Tämä alkoholivitka muutti, no tietysti sen vaikutti monia muutikin asioita, mutta tämä oli yksi asioista. Muutti maamme paremmaksi maaksi. Tämä alkoholiongelma on mikään uusi. Esimerkkejä omista maista. Ne itsekin tiedätte. Monissa maissa on tämä humalahakuinen juominen nuorten keskuudessa. Tunnustamme sen, että ranskaiden naulevien naisten ei pitäisi juoda, että alkoholi on huono terveydelle. Mutta alkoholi on kuitenkin olennainen osa arkipäiväämme ei se ole hintansa arvoista useissa tapauksissa. Ainakin pitäisi olla saastuttaja maksaa peripaata. Jos sitä haluaa nauttia, niin ainakin pitäisi olla tietoinen riskeistä ja kustannuksista. Sama asia alkoholimerkintöä ei ole elintarvikkeissa. Kuinka suuri osa väestöstä tietää, että tulee paljon enemmän kaloreita viinin juomisesta? Siis se, tällaisessa lasissa viini on sama kalorimäärä kuin virvoitusjuomassa ja sitten, eli ei tietysti pelkästään syöpä ja muut haitat, vaan myös ylipaino. Niin, sori, että puhuin näin pitkään, mutta... <laughs> Halusin puhua tästä pitkään. Weiter. Sorry. Weiter. No niin, jatketaan, jatketaan. Kollega Jana Kudakis, olkaa hyvä. Little bit briefer than... Kiitoksia, puhun vähän lyhyemmin. Sinä olet ruotsalainen meppi, eikä vain nationalistinen. Mm-hmm. On selvää, että jäsenvaltio, teollisuus, terveysosa, kansalaisjärjestöt, kaikki haluavat jotakin tehtyksi halutaan kunnallista strategiaa ja on hyvä, että meillä on tämä päätöslauselma, josta, jota kaikki poliittiset ryhmät voivat tukea. Ei ole mitään epäilystä eh, alkoholin aiheuttamista terveysongelmista ja vaaroista, eivätkä nämä vaarat liity ainoastaan henkilöön, jotka juovat liikaa vaan tämä koskee myös vaikutuksia muihin ihmisiin. Ja tässä viittasin esimerkiksi rattijuopumukseen. EUn strategian tarkoituksena on auttaa hallituksia niiden toimissaan, kun ne pyrkivät vähentämään alkoholin liittyviä haittoja. Minusta meidän pitäisi olla hyvin selväsanaisia, että ei EU voi yksinään tehdä mitään, vaan EU voi auttaa ja tukea niin, että kansalaiset ja strategiat toimisivat. Tiedän, että vihreitä huolestuttaa Euroopan alkoholien ja terveysfoorumeiden vaikutus tähän asiaan, mutta sanoisin toisin päin. Minun mielestäni meidän on tehtävä heidän kanssaan työtä. On parempi, että otamme heidät mukaan tähän, tälle, tälle matkalle, tälle tielle sen sijaan, että pyrittäisiin sulkemaan heitä pois, joten todella haluaisimme saada heidät mukaan työhön ja että toivoisin, että he olisivat luovempia ja saataisiin aikaan vahvempi asiakirja. Minulla on joitakin, joitakin varaumia koskien rajat ylittäviä tapauksia. Tässä on jäsenvaltiolla omat toimivaltuuksensa, tähän liittyvät luvat ja muuten vähimmäishintaa on, on asia, johon ei voida soveltaa yhden politiikkaa, mutta päätöslauselma kaiken kaikkiaan voin kyllä tukea ja toivon, että saamme tarkistuksia, jo, jota voimme työstää ja saada vielä vahvemman, vahvemman mietinnön aikaan. Yes. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Andersen. Paljon kiitoksia. Olen tyytyväinen tähän alkoholistrategia koskevan päätöslauselman ehdotukseen ja erityisen tyytyväinen olen siihen, että tässä yritetään lisätä tie, tietämystä erityisesti alkoholin käytöstä alaikäisillä, alaikäisenä. Meillä on ollut havaittavissa aiheeseen liittyviä kriisejä, mutta meillä on neknominit ilmiö, joka näkyy Facebookissa. Siin, sitä kautta ihmiset näyttävät, kuinka he lyhyessä ajassa käyttävät paljon alkoholia ja sitten toiset alkavat taas matkimaan. Tätä pitäisi löytää ainakin kaksi, jotka matkisivat tässä ja menevät vielä pidemmälle. Ja loppujen lopuksi tästä tulee aivan äärimmäinen äh, ilmiö, missä ihmiset sekoittavat erinäisiä juomia ja tuhannet nuoret ovat osallistuneet Irlannissa ja Briten saarilla tähän ilmiöön ja ihan hiljattain kaksi nuorta miestä menetti henkensä, kun osallistuivat tällaiseen tempaukseen. Tietenkin meidän täytyy taistella voimakkaammin tätä ilmiötä vastaan. Nyt erityisesti nuoret hakevat tätä humalahakuista alkoholin käyttöä. 60 nuorta jouduttiin viemään sairaalahoitoon alkoholin liikakulutuksen kautta, ja tämä osoittaa, miten kiireellistä asiasta on kyse. Ja meillä 110 kuolemantapausta on yhdistettävissä kuukausittain alkoholin käyttöön, ja jokainen veromaksaja joutuu maamme eteläosassa maksamaan suuren hinnan alkoholin liikakulutuksesta, joten meidän täytyy todellakin nyt herätä ja pohtia asennettamme alkoholiin. Ja tästäpä syystä olenkin erittäin tyytyväinen tähän päätöslauselma luonnokseen ja olen valmis tukemaan näitä ehdotettuja toimenpiteitä. Kiitoksia. Wenn wir das Telefonat stören. Niin, saanko häiritä tätä puhelinkeskustelua? Wir das Telefonat stören, müssen uns nur Bescheid sagen. Gut. Niin, jos häiritsemme teitä, kun soittelette, niin kertokaa meille siitä. Kollega Vosa seuraavana. Kollegit ja kollega. Dosta, here I am. <laughs> E, htjela bih samo u par riječi izraziti svoje zadovoljstvo što... Sanoisin muutaman sanan ilmaistakseni tyytyväisyyteni asiaan. On, tämä on hyvin tärkeä asia. Liellinen juominen on tärkeä sosiaalinen ongelma, ei pelkästään Euroopassa, myös muualla maailmassa. Alkoholin väärinkäytön vaikutukset tiedämme kaikki. Ja sitä kuvaa se esimerkki, että miesten maksa voi käsitellä alkoholia paljon nopeammin kuin naisten, joten naisilta kestää vähemmän aikaa tulla tapa juopoiksi. Eli naisten osalta taistelu voi olla hävittyä käteen. Muitakin asioita täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi, että juomista esiintyy enemmän hyväosaisten keskuudessa. Toisaalta vähempi osa, että, että siellä haittavaikutukset ovat suuremmat. Joten politiikkaa täytyy toteuttaa, joka vähentää sosiaalisia eroja eri sosiaalisten ryhmien välillä. Terveydenhuoltojärjestelmän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin ongelmien ratkaisemiseksi. Kuitenkin alkoholin torjuntapolitiikan täytyy mennä pidemmälle kuin itse terveydenhoitojärjestelmä. Siihen täytyy kuulua koulutus, sosiaaliturva, veropolitiikka, kulutus, kuluttajapolitiikka, ottaa mukaan kansalaisyhteiskunta ja elinkeinoelämä. Haluaisin yhtyä niihin, jotka vaativat komissiota arvioimaan uudestaan päätöstä joka koskee sitä, että alkoholistrategiaa arvioitaisiin uudelleen vielä ja esitänkin tarkistuksia parantaakseni päätöslauselmaa. Uskon, että muutoksen täytyy tapahtua, koska kuten on jo sanottu, 2006 laadittiin aiempia asiakirjoja ennen kriisiä, jotka ovat nyt muuttuneet. kun lama on johtanut suurempaan alkoholin käyttöön ja vaikutukset ovat sitten huonommat. Kiitos ja seuraavana pitää Liisa. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että alkoholin väärinkäytöllä on dramaattisia vaikutuksia. Esimerkiksi se voi tuhota ihmiselämiä, koko, kokonaisia perheitä. Ja se, mitä kollegat täällä totesivat, niin pitää paikkansa. En tietenkään voi olla Chris Davisin kanssa samaa mieltä. Hän sanoi, että kannabis ei olisi johtanut koskaan ihmishenkien menetykseen. Kollega Schlüter viittasi keuhkosyöpään yhteyteen ja minä lääkärikoulutukseni aikana olen havainnut, että vaikka selkeää näyttöä ei ole, niin silti kannabiksen käytön ja psykiatristen vaikutusten linkitys on olemassa. Eli me emme kuitenkaan voi suoraan sanoa, että jokin tuote olisi täysin vaaraton, mutta siitä ei ole kyse. Tänään on kyse alkoholista ja eilen keskustelimme kiivaasti EP työryhmätasolla näistä kysymyksistä ja kollegat, jotka eivät tänään olleet täällä paikalla, niin minä heitä täällä edustan ja he totesivat eilisessä kokouksessa, että meidän täytyy muistaa, että kyse on toissijaisuusperiaatteesta ja että jäsenvaltiotasolla on olemassa erilaisia kulttuureja ja meidän ei tulisi puhua alkoholistrategiasta. Asiakirjassa puhutaan EU EUn alkoholin väärinkäytön vastaisesta strategiasta. Tilanne on toisenlainen kuin tupakkapuolella. Tupakkapuolella tilanne on sellainen, että kahden viikon päästä päätämme uusista määräyksistä. Meitähän syytetään aina siitä, että me sääntelemme ihan mitä vain ja nyt lähdette oikeastaan kieltämään koko alkoholin, mutta tu- tupakka on ainoa tuote, joka johtaa aina terveysvaikutuksiin, mutta alkoholin puolella tilanne on aivan toisenlainen. Jos määrät ovat maltilliset, niin kuin kollega täällä totesi, määrät ovat miesten ja naisten osalta erilaiset, mutta jos kyse olisi esimerkiksi viidestä annoksesta per viikko, niin se ei voi jopa pidentää eliniän odotetta, ei olisi siis mikään terveydellinen haittatekijä, joten meidän täytyy vain varmistaa, että me taistelemme väärinkäyttöä vastaan sopivin toimenpitein. Lopullista kantaa ei EPPs ole lyöty lukkoon merkinnän osalta, sitä kylläkin keskusteltiin. Silloin kun elintarvikemerkinnöistä keskusteltiin, niin silloin päädyttiin siihen kompromissiin, että jatkoa käsittelyä odotellaan ja sanottiin, että kun viinipullos on hieno etiketti, niin siihen ei välttämättä tällainen etiketti sovi, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jokin sopiva ratkaisumalli pitäisi löytää, eli pitäisi jotenkin ilmoittaa, että alkoholinkin sisältyy kaloreja. Ja mitä voin kannattaa on se, että toimittaisiin niin kuin Ranskassa on tehty, eli että viitattaisiin olemassa olevaan vaaraan, jos raskana olevat naiset nauttivat alkoholituotteita. Se on vaaratekijä ja syntymätön lapsi voi kärsiä alkoholin, äidin alkoholin käytöstä ja minä uskon, että eurooppalaisella tasolla voitaisiin merkintä päätösten kautta viitata juuri siihen tai muistuttaa kaikkia kansalaisia siitä, että tämä on todellinen vaaratekijä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Susa. haluaisin kehua tätä päätöslauselmaa. Yleisesti ottaen olen esittelyiden kanssa yhtä mieltä. Tupakka, huumaat ja alkoholi ovat nämä kolme pahetta, jotka vaikuttavat perheeseen ja yhteiskuntaan, talouteen ja terveyteen. Olemme kuulleet, että kriisin aikana viime vuosina alkoholin kulutus on lisääntynyt, eikä tämä ole mikään yllätys perheet tuhoutuvat alkoholin takia. Tosiasioista ilmenee, että rahaa käytetään valtavasti erityisesti kroonisten sairauksien hoitoon. Puhutaan 136 miljardista. 9 miljoonaa lasta asuu perheissä, joissa alkoholi on tehnyt tuhojansa. On siis toimittava heti ja tuettava komissiota ja autettava komissiota niin, että mahdollisimman pian saataisiin toimintasuunnitelma aikaan, koska kyseessä on hirvittävä pahe. Ja olen sitä mieltä, että tätä päätöslauselmaa voidaan vielä tarkistuksilla parantaa. Tiedätte, että tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin lähipäätösperiaatteen mukaisesti ja alkoholin kulutus riippuu maiden kulttuurista tunnemme kyllä eh, viini eh, välimerellä, eh, olut Keski-Euroopassa ja Puolassa ja Venäjällä tislatut juomat ja kun nämä kaikki kerrokset yhtyvät, niin tilanne on vakava. Uskon, että tämän päätöslauselman avulla voimme auttaa jäsenvaltioita, mutta en usko, että Euroopasta käsin voimme tehdä kaikkea ja kuvitella, että jäsenvaltiot toteuttavat ohjeita, mutta on selvää, että strategia on tarkistettava ja olen varma siitä, että voimme antaa panoksemme tähän asiaan. Pirillo. Kollega Pirillo. Grazie, presidente. Ottima la... puheenjohtaja. Tämä päätöslauselma on erittäin hyvä. Tarvitaan Euroopan laajuinen toimintasuunnitelma, jotta voitaisiin vähentää terveyshaittoja, joita, jotka johtuvat liiallisesta alkoholin käytöstä. Komission on mahdollisimman pian esitettävä toimintasuunnitelma, kuten luimme täältä alkoholia aiheuttaa 60 kronista sairautta ja sosiaalisia kustannuksia. Tarvitsemme kunnollisia valistuskampanjoita, jotka menevät leve, lai, lai, leviävät laajalla. Olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota nuoriin, joiden liiallinen alkoholin käyttö johtaa katastrofimaisen onnettomuuksiin. Erittäin vakava on raskaana olevien naisten alkoholin käyttökysymys ja on myös estettävä alkoholin laiton myynti. Olisi myös tehtävää jäsenvaltioiden keskuudessa yhteistyötä, niin kuin täällä joku kollega jo sanoikin, niin koska todella alkoholin liiallinen käyttö on yhteiskunnallinen vitsaus kaikissa jäsenvaltioissa. Haluaisin kuitenkin tehdä selväksi sen, että minun mielestäni, kuten tässä aikaisempi kollegakin sanoikin, uudessa toimintasuunnitelmassa ei pitäisi ainoastaan esittää kieltoja, vaan olisi pyrittävä opettamaan, kasvattamaan tasapainoisen alkoholijuomien käyttöön. Useat tutkimukset ovatkin korostaneet sitä, kuinka maltillinen tiedostava alkoholijuomien käyttö, kuten punaviinin käyttö, tuo tärkeitä ravinteita tasapainoisen ruokavalion, erityisesti Välimeren ruokavalion. Tästä syystä tulen tekemään tarkistuksia. Kiitoksia. Vielen Dank, Karl-Heinz Florenz. Paljon kiitoksia seuraavana Karl-Heinz Florenz. Aldi. Allekirjoitan kaikki nämä varat, joita alkoholista on puhuttu. Peter Liisinen kuvasi tarkasti enkä aseta niitä kyseenalaiseksi tietenkään. Mutta hyvät kollegat, pitääkö meidän itse asiassa Euro- Euroopassa kaikkea säännellä? Nyt kun tupakassa on ollut kaikki sääntely, sehän on eri asia, niin pitääkö meidän nyt aloittaa sitten viinistä? Jos tämän haluamme selvittää kansalaisille kotona, niin haluaisin olla mukana ja nähdä, miten se tapahtuu. Mitä Eurooppa voi tehdä paremmin kuin Rooma, Helsinki, Berliini, tai mikä tahansa muu pääkaupunki. Ja yksi asia vielä. en tietenkään mitään moraalivartija haluaa sitten, vaikka, vaikka olenkin vanhi, mutta kyllä vanhemmilla on oma vastuu. Pitääkö kirjoittaa lakiin, eikä, pitääkö kaikesta sanoa tätä, että saa, tätä, että saa. Vanhemmilta en ottaisi sitä vastuuta pois. Minulla on kolme lasta, mutta ei se tietysti estä minua selittämästä heille näitä asioita, vaikka he maailmalla ovatkin. Voin tietysti olla tämän paperin kanssa samaa mieltä, jos sitä muutetaan vähän, mutta minulla on nämä kyllä epäilykseni, joista tämä annetaan komissiolle tehtäväksi, niin, niin mitä tässä päästetään irti. Ja sen vuoksi minulla on tässä huoleni. Ehkäpä ne voidaan tässä saada hallintaan, mutta olen kovin skeptinen. Jäsenvaltiot eivät saa päästä pois vastuusta. Kiitos ja seuraavan edustaja Ziba. Kiitoksia herra puheenjohtaja tässä tämmöinen mustavalkoinen maailma ei toimi. Alkoholi on laillinen huumausaine ja jokainen jäsenvaltio omaa omat kokemuksensa. Yhteiskuntamme ovat oppineet käyttämään elämään näiden kokemusten perusteella ja me tiedämme, että pohjoisessa pimeässä siellä on omat kokemukset alkoholin käytöstä 1900-luvulta ja me tiedämme, minkälaiset kulutustottumukset on Italiassa ja Kreikassa, joten nämä eroavaisuudet täytyy huomioida ja tunnustaa. Kollega Florence totesi, että me emme saa tehdä täällä virhettä, jonka mukaan työstäisemmin eurooppalaisen alkoholistrategian tai suunnitelman, mutta kyllä meidän täytyy keskustella aiheesta ja tarkastella sitä, minkälaisia kokemuksia olemme keränneet ja mitä voimme oppia kokemuksistamme ja miten voimme taistella väärinkäyttöä vastaan. Eli väärinkäyttö tarkoittaa eri asiaa meillä tai pohjoisessa tai Britteisaarilla ja muualla. Jos katsotaan keskivertolukuja, niin ne poikkeavat maasta toiseen, mutta joissakin maissa viikonloppuisin juodaan paljon alkoholia ja taas toisissa maissa tämä kulutus on tasainen pitkin viikkoa. Se, että onko kyse nuorista tai vanhoista tai miehistä tai naisista, niin sillä ei ole mitään väliä, mutta nämä keskiarvot ovat jo harhaan johtavia. Meidän täytyy vain pohtia sitä, että miten me voisimme taistella tätä väärinkäyttöä vastaan, mitä jäsenvaltiot voisivat omalta osaltaan tehdä tässä taistelussa ja mitä eurooppalaisella tasolla voitaisiin tehdä. Juuri valinkynnyksellä olisi, olisi strategisesti väärä strategia sanoa, että nyt tupakan jälkeen siirrymme alkoholiin, käytön kieltämiseen ja niin poispäin, joten meidän täytyy pitää tämäkin ulottuvuus mielessä. Me voimme tietenkin pyrkiä estämään tiettyjen väestöryhmien alkoholin väärinkäytön, esimerkiksi nuorten osulta, osalta omassa maassani hyvin nuoret tytöt ja pojat juovat kohtuuttoman paljon. Kyse ei ole siitä, että me kiel, että he nauttisivat alkoholia, vaan kyse on siitä, että he juovat sitä, kunnes taju menee, joten meidän täytyy huomioida nämä seikat. Jos 13-vuotias juo itsensä sairaalakuntoon, niin kyllä valtion on puututtava peliin. Eli nuoriso olisi yksi kohderyhmä ja sitten raskana olevat naiset, kuten Peter Liise totesi, täällä on selviä terveydellisiä vaikutuksia syntymättömään lapseen. Eli kyllä lainsäätäjällä on tällä saralla oma vastuunsa. Ja sitten rattijuopumus, eli meillä käytetään tiukkoja rangaistusmenetelmiä. Sitä voitaisiin käyttää muuallakin, eli nollatoleranssipolitiikka on näyttänyt olevan toimiva järjestelmä. Ja sitten mitä tulee tähän merkintäkysymykseen, joo, tietyssä määrin, mutta miksi tämä ravitsemusarvo, miksi se jää mainitsematta alkoholituotteissa? Kansalaiset eh, omaavat eh, tietoisia ja valistuneita elämäntapoja, niin miksi he eivät voisi saada käyttöönsä tietoja alkoholijuomien ravintoarvoista, joten ehkäpä tämä voisi olla sellainen seikka, joka voitaisiin EU-tasolla huomioida ja yhtä lailla se voitaisiin huomioida myöskin kansallisella tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia sitten vielä. Kiitos, haluaisin tukea päätöslauselmaa. Ja sitä tarvetta, että on tarvetta strategialle. Pienistä yksityiskohdista voidaan lähteä, mutta meillä on yhteismarkkinat myös alkoholille. Ja sillä käydään kauppaa rajojen yli. Ja siitä syystä on hyvä ajatus, että on yhteinen määritelmä sille, mikä alkoholiyksikkö on. Ja että olisi parempi ja yhtenäisempi merkintä politiikka alkoholituotteille kautta Euroopan. Ja myöskin kysymys, joka koskee, että miten paljon kaloreita on viinitaulut pullossa, olisi hyvä idea. Joten haluaisin tukea keskustelua Eikö tämä mielestäni lisää euroepäileväisyyttä, vaan kun meillä on yhteiset sisämarkkinat, tarvitaan yhteiset säännöt. Kiitos. ryhmä juuri saapuu saliin. Mario Pirilon vaalipiirin ihmisiä tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Buongiorno. Ja. Sie, Sie haben es, glaube ich, aufgesetzt. Gut. Wir kommen jetzt zum Kommissionsvertreter. Sitten komission puheenvuoron. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Thank you, Mr. Chair. Uh, first I... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa tästä päätöslauselmasta. Niin kuin useat jäsenet täällä ovat maininneet, alkoholin haitat EU:ssa ovat valtavia, eikä tämä, nämä haitat ovat riittäviä sinänsä. Todella toivotan tervetulleeksi Euroopan parlamentin tuen tämän alan toiminnalle. On tärkeää mainita, kuinka merkittävän roolin jäsenvaltiot ovat ottaneet eh, strategian täytäntöpanossa tähän mennessä. Kun olen kuunnellut tätä keskustelua, on tullut sellainen vaikutelma, että tämä puoli on vähän unohtunut. Strategia sinänsä johti siihen, että perustettiin komitea, joka käsittelee kansallista alkoholipolitiikkaa ja toimintaa. Nyt muutaman vuoden jäsenvaltiot ovat eh, säännönmukaisesti keskustelleet näkemyksistään ja käytännöistään näillä eri aloilla, jotka ovat maininneet keskustelussa. Tämä on siis tärkeä väline, jota olisi harkittava myös tulevaisuudessa. Minusta tärkeää on mainita se, että tämä valiokunta työstää toimintasuunnitelmaa, joka keskittyy tiettyyn alueeseen, nimittäin tähän humalahakoisen juomiseen. Se olisi autettava jä, jäsenvaltioita ja, ja vähentämään taakkaa, mutta olemme myös aloittamaan olemme myös aloittaneet yhteistä toimintaa jäsenvaltioiden välillä niin, että jäsenvaltiot voisivat eh, tietyillä aloilla lisätä yhteistyötään. Haluaisin vielä kiittää tästä päätöslauselmasta. Uskon, että siitä tulee, se tulee tukemaan tulevaa strategiaa ja se on hyvä perusta, kun aloitamme keskustelut jäsenvaltioiden kanssa, kansallisissa viranomaisissa niin, että voimme tehdä sitten ehdotuksia tulevaa strategiaa varten. Vielen dank. So, Paljon kiitoksia ja yritänpä uudemman kerran, kun minua on hiukan nuhdeltu. Toistamiseen. Tervetuloa Mario Pirillon vierailijaryhmälle hänen omalta vaalipiirialueeltaan. Nyt varmaan tulkkauskin meni perille, joten tervetuloa. Ja minulle kerrottiin, että toinenkin ryhmä on saapumassa paikalle. No niin. Keskustelu on päättynyt ja nyt meidän täytyisi vain hyväksyä tämä suullinen kysymys. Ketkä puoltavat hyväksymistä? Peter Liise ei hyväksy sitä. Kylläpä sittenkin hän seuraa keskustelua. Vastaan tyhjää eli suullinen kysymys on hyväksytty. Tarkistusten jättämisen määräaika on 17. helmikuuta. 6. maaliskuuta toimitetaan äänestys täällä valiokunnassa ja huhtikuussa täysistunto äänestys, kuten lähes kaikkien muidenkin asiakirjojen osalta. Sitten nanomateriaaleihin esityslistan kohta kahdeksan. Kollega Slyter saa ensimmäisenä puheenvuoron, joten olepa hyvä Kaalla. Thank you also that we... Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta, että saatiin tämä asia esityslistalle tänään. Monet ovat hiukan ymmällään tästä komission päätöksestä koskien delegoituja säädöksiä, eli että todetaan, että no, merkitään nanolisäaineet ja sitten sanotaan, mutta kaikista huolimatta vain ja ainoastaan uusien lisäaineiden osalta, eikä olemassa olevien aineiden materiaalin osalta, jotka eivät ole nanomuodossa, mutta jotka muuttuvat tai muutetaan nanomuotoon myöhemmässä vaiheessa. Jos katsotaan parlamentin kannanottoja nanomateriaalin merkintöihin, niin vuonna 2009 omassa mietinnössäni todettiin asioita, joita kaikki ryhmät voivat hyväksyä. Sitten biosidit, kosmetiikkatuotteet. Kosmetiikkapuolella emme sanoneet että vain ainoastaan, jos kyse on uudesta kemikaalista, niin se pitäisi merkata. Ei, aina todettiin, että aina ja joka tilanteessa merkintä olisi toteutettava. Ja nyt tilanne on sellainen, että mehän kaikki toivoimme, niin kuin neuvoston kanssa sovittiin, ja kukaan ei todennut neuvotteluiden aikana, että jos kyse olisi vanhasta lisäaineesta ja nanomuodossa, niin sitä ei tarvitsisi merkätä ja laisinkaan. Näin ei kukaan sanonut. Me sanoimme ja lähdimme siitä olettamuksesta, että kaikki nanomateriaalit merkittäisiin. Eli tätä lähestymistapaa emme voi hyväksyä, jota nyt ollaan ehdottamassa. Ja sitten jos katsotaan tätä sitä tutkimusta, niin 0,15 prosenttia olisi kynnysarvo. Ja jokunen viikko takaperin luin tutkimuksesta, jossa sanotaan, että on olemassa tehokas järjestelmä nanomateriaalien tunnistamiselle. Mutta oli miten oli. Jos käytetään 15 prosentin kynnysarvoa, niin se on kyllä ihmeellinen, sillä merkinnän tarkoituksena ei ole niinkään tunnistaa olemassa olevia riskejä tai vaaratekijöitä, vaan kuluttajien valistaminen. Jos nanomateriaaleja on tarkoituksellisesti lisätty tuotteeseen, niin siitä pitäisi vain kertoa ihmisille. Joten 15 prosenttia ei todellakaan ole toimiva raja-arvo. Ja sitten tämä 10 prosenttia, josta EFSA puhui, niin silloin kyllä suurimpi osa materiaaleista voitaisiin huomioida. Onko tätä vaikea tai kallis mitata tai selvittää tai valvoa ei ole, joten miksei 50 prosenttia? 0,15 ja 50 prosentin välinen ero on poliittinen eikä mikään teknis-taloudellinen. Joten EFSAn ehdotus 10 prosenttia voisi olla looginen kompromissi, jonka jäsenvaltiot ja parlamentti voisivat hyväksyä. Tietenkin tämä voisi olla alhaisempi ainakin minun mielestäni, mutta 10 prosenttia ainakin varmistaisi sen, että useimmat materiaalit huomattaisiin, huomioitaisiin järjestelmässä. Eli tässä vain nämä kaksi perustetta tälle vastalauseellemme. Ja tuskinpa minun tarvitsee sanoa tähän liittyen sen kummempaa, koska useimmat ryhmät ovat samaa mieltä kanssamme. Frederik Ries. Kollega Ries. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen allekirjoittanut tämän päätöslauselma luonnoksen Haluaisin aivan ensiksi kiittää Carl Schüteriä siitä, että hän on tuonut taas tämän hyvin tärkeän asian käsittelyn viime torstain massiivisen äänestyksen jälkeen, jossa käsiteltiin lihojen, lihan alkuperämerkintöjä komission ja parlamentin välinen lähestymistapa hyvin erilainen koskien merkintöjä, joita kansalaiset tarvitsevat ja kuinka avoimia niiden pitäisi olla. Karl veti yhteen tämän asian. Nämä haasteet ovat tärkeitä. Haluaisimme kiinnittää huomiota kahteen asiaan. Ensinnäkin siihen, että on pidettävä kiinni kuluttajien tiedotuslainsäädännöstä. Olemme tehneet sen kanssa paljon yhteistyötä. Ei ole mitään syytä sille, miksi lisäaineisiin sovellettaisiin poikkeusta että sellainen poikkeus taattaisiin. Johdantosan G on tästä hyvin selvä. Komissio ymmärtää poikkeuksella lähinnä niin sen, että tehdään koko teksti tyhjäksi. Sen sijaan pitäisi olla vaativia ja merkintöjä pitäisi käyttää myös lisäaineisiin täällä kyllä kuulun, kuullaan teollisuudenkin kanta ja teolle, mahdollisuus väittää, että kun on ei ole nanomateriaaleja, niin ei ole mitään huolia. En niin siis näe, mikä ongelma on. Tällä on tällainen yleinen epäselvyys koskien sitä, käytetäänkö nanomateriaalia elintarvikkeissa vai ei. Ja siksi pyydämme avoimuutta. Karl muistutti me näistä muista aineista kosmetiikkaa ja elintarvikkeet. Omassa mietinnössä kiinnitettiin huomiota nano materiaaleihin eikä ole mitään syytä panna pakki päälle. Sitten toinen tärkeä kysymys koskee sitä, miksi 50 prosenttia eikä 10 prosenttia, joita EFSA suosittelee. En, suo, en ymmärrä tätä, eikä tässä ole mitään teknisiä vaikeuksia no, poliittisena syynä, eikä poliittisia syytä minun mielestäni niin maalaisjärki on meidän puolellamme. Ja seuraava edustaja, olkaa hyvä resolution. Um... Kollega Göling, niin tämä on aika vaikea asia kokonaisuus, sillä tähän liittyy erinäisiä argumentteja, sillä yhtäältä voidaan tukea tiettyä aspektia, mutta ei välttämättä toista, mutta me emme voi hyväksyä tätä, koska meitä ei oikeastaan tätä edes kysyttykään. No, ei millään pahalla. Niin, meidän kannaltamme tärkeä asia on se, että kun katsotaan näitä argumentteja, jotka, joiden pohjalta vastustettaisiin 50 prosentin kynnystä, niin EFSAn lähettämässä kirjelmässä sanotaan, että 20 prosentin kynnysarvo liittyisi turvallisuuteen, mutta elintarvikkeiden, turvalli, elintarvikkeiden merkinnän osalta ei käytetty samaa lähestymistapaa. Kyse on siitä, että tuotteessa on käytetty nanomateriaali, mutta kyse ei ole niiden terveydellisistä vaikutuksista, joten en tiedä, että jos käytettäisiin muuta kynnysarvoa, niin missä määrin siitä olisi enemmän hyötyä kuluttajille. Lisäksi todettakoon, että toki meillä on omat tietolähteemme, mutta minä olen yrittänyt olla mahdollisimman avarakatseinen ja minulle on kyllä kerrottu, että testaa, testaamista, testaaminen ei voi olla luotettavaa tällä hetkellä. Ja sitten on sanottu, että muun tiedon puutteesta johtuen ja niin poispäin, mutta tämä harjoitus toimii vain ainoastaan, jos voidaan kiistataa testein osoittaa, että 10, 20 tai muu kynnysarvo toimisi. Ja sanoisin, että tällä hetkellä meillä ei ole tällaista luotettavaa testausmenetelmää käytettävissä. Joten tältä pohjalta on turha lähteä vaatimaan jonkinlaista merkintävelvoitetta. Ja kun katsotaan komission ehdotusta koskien lisäaineita, tässä nyt veton maalaisjärkeen, sillä ymmärrän kyllä, mitä komissio ajaa takaa. Kuluttajana, jos katsoisin mielituotteitani, ja sitten yksi, kaksi uusi merkintäjärjestelmä otettaisiin käyttöön – mutta mikään ei ole käytännössä tuotteeseen liittyen muuttunut, joten herää kysymys, että johtaisiko tämä turhaan huolehtimiseen kuluttajan puolella. Ymmärrän toki logiikan tämän takana, mutta ymmärrän myös mitä kollega Slyter totesi, mutta näin ei kuitenkaan tässä asetusehdotuksessa todeta, joten ehkäpä voisin hyväksyä tämän päätöslauselma ehdotuksen osan, mutta muuta osaa en voikaan sitten hyväksyä, joten minä ehdottaisin, että äänestäisimme tätä vastaan. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana Chris Davis. I, I build on Judy Girling's Lyhyesti puheenjohtaja yhden edelliseen. Ehkä eri kanta siinä, että saattaisin tukea vastustusta. Siis periaatteena pitäisi olla merkintä, mutta kynnyskysymys, kysymykset kynnyksistä, mikä on käytännöllistä, seurattavissa olevaa realistista? Vielen Dank. Und jetzt möchte... Paljon kiitos. Ja seuraavana komissio. Words? So, so dann habe ich es falsch verstanden. No siinä tapauksessa ymmärsin väärin. Eli ensin Charles de Moser ja sen jälkeen sitten komission puheenvuoron. Osa Westland on näissä t ryhmästä allekirjoittanut, niin hänen ollut täällä, eli SND-ryhmän puolesta haluaisin sanoa, että tuemme päätöslauselmasta, päätöslauselmaa ja vastustamista niistä syistä, joista Karl Schlüter puhui, ja haluaisimme kuulla komissiolta, miksi on valittu toinen kynnysarvo kuin EFSA suosittelee. Olisi kiva kuulla, mikä on syynä, mutta tuemme siis tätä vastustamista. Vielen Dank. Und jetzt die Kommission. Paljon kiitoksia. Ja nyt komission puheenvuoroon. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos parlament. Kiitoksia, hyvä parlamentti. Pääosastoa edustan tänään aamulla. Ja vastaisin englanniksi. Nämä kaksi kohtaa, jotka herra Schlüter otti esille yhteenvedossaan avainosatekijöiden päätöslauselmassa lisäainepoikkeuksen poissulkeminen ja kynnys. Seuraava vastaus. Poikkeuksesta, jonka teemme joillekin lisäaineille delegoidulla säädöksellä haluaisin sanoa, tämä ei ole täyskielto kaikille ryhmäkielto kaikille lisäaineille. Ehdotamme, että siihen otetaan mukaan EU-listalla olevat lisäaineet, mutta ei suljeta pois poikkeukseen kaikkia uusia tai luvan saaneita lisäaineita, joilla, joilla muutetaan tuotantoprosesseja jakelussa. Ne eivät ole katsottuna tässä. Haluaisin painottaa, että esimerkkinä pikakahvi. 46 vuodesta lähtien siinä on höyrystettyä silikonia Jos suljetaan pois tietyt lisäaineet, niin intressi oli se, että haluttiin välttää sekaannusta kuluttajien keskuudessa, jos tietyt lisäneet merkitään nano materiaaleiksi. Siis meidän mielestämme se johtaa rahan kuluttajia, jos, jos uskotaan, että koko on ollut muutoksia, kun todellisuudessa niitä on käytetty ruoassa siinä muodossa pitkän aikaa. Sellaisen merkinnän seurauksena kuluttajat eivät pystyisi tekemään informoituja päätöksiä, koska päätös perustuisi virheellisiin oletuksiin. Joten meidän mielestämme selvitysmääritelmässä on oikeutettu asetuksen tavoitteiden suhteen, joilla pyritään muun muassa tarjoamaan merkittävää tietoa kuluttajille ja estämään se, että kuluttajat joutuvat harhaan johdetuiksi. Kynnyksestä 50 prosentin kynnys on johdonmukainen nanomateriaalien määritelmän kanssa, joka on määritelty 2011-66 päätöksen kanssa. Elintarvikevirasto mainitsee, että alempi kynnys kuin 50 prosenttia voidaan tulla harkintaan, oli erityisessä asiayhteydessä turvallisuusarvioinnin kanssa notamarjallelle. Kynnysten osalta Olemme olleet hyvin läheisessä yhteydessä yhteiseen tutkimuskeskukseen. Ja perustimme tekstimme heiltä saatu lausuntoon. Emme ole 10 prosentin kynnystä vastaan, kunhan se voidaan toteuttaa. Ja sellaisena mukaan, jonka olemme saaneet yhteisestä tutkimuskeskuksesta, nykyisin 50 alhaisempi kynnys ei ole toteutettavissa ja toimeenpantavissa. Olemassa olevat metodit analyyseille. nanopartikkeleita ei voida luotettavasti mitata osuuksille, jotka ovat pienempiä kuin 50 prosenttia elintarvikkeiden osalta. Siis tällainen lausunto on saatu yhteiseltä tutkimuskeskuksesta. Kuten sanoin, emme ole sitä vastaan, että kynnys olisi alempi kuin 50 prosenttia. Emme ole 10 prosentin kynnystä vastaan ja tunnustamme delegoidun säädöksen johdantosakappaleessa 13, että alempaa kynnystä pitäisi tulevaisuuden kehityskulkujen valossa tulla harkittavaksi. voidaan myös esittää se pointti, että merkintäaspekteja ei pidä sekoittaa turvallisuusaspekteihin. Komission osalta mikä tahansa kynnys on, 10-50 prosenttia, mikä tahansa. Turvallisuus pitäisi taata EFSAn puolesta. Ja li, li, siihen liittyvä uusi elintarvike- ja lisäännöllainsäädäntö takaa sen turvallisuuden. Emme antaisi lupaa tuotteelle, jos se ei ole turvallinen mutta tämä ei riipu kynnyksestä. Johtopäätöksen sanon, että komissio on sitä mieltä, että emme ylitä toimivaltuuksiamme delegoitilla säädöksillä. Säädös ei rajoita kuluttajasuojan tasoa ja elintarvikesuojan tasoa. Kiitoksia. Chris. kiitoksia. Chris Davis ja Carl Slyter vielä, olkaa hyvä. So, um, the commissioners... Kiitokset komissiolle. Niin komissio ilmoitti, että kuluttajan suoja taataan yhtä lailla kuin tuoteturvallisuus ja alle 15 prosentin kynnysarvoa ei voida soveltaa. Niin tästä nyt on keskusteltu. Minulla ei ole vielä lopullista kantaa, mutta enpä usko, että meidän pitäisi hyväksyä sellaista lainsäädäntöä, jota ei voida panna täytäntöön. Eli käytännön ongelma tähän liittyy. Eli miten tässä nyt vastustajat reagoivat tähän komission esittämään kommenttiin? Kollega Slyter. Ähm, I'm unsure now what you... No ymmärrän nyt kyllä mitä tarkoitat, kun sanot, että poikkeus ei kattaa mitään muuta kuin tämän luettelon tässä, jota lehteille, no, siis unionin luettelo. Tässä on aika lailla tavaraa. Sitten sanot, että jos muotoa muutetaan. No jos otetaan vaikka E7, 7 titanioksidit tai, tai E51 tai E559, erilaiset silikaatit tai erilaiset magnesiumoksidit, niin sittenhän tehdään ero, mikäli jokin valmistaja jo nyt käyttää nanomuotoa eikä sitä merkittäisi. Miksi sitten tulevaisuudessa tuo nanomuoto pitäisi merkitä? Kuinka tämä mitenkään voi olla kilpailun osalta neutraali. En usko, että tuomioistuimessa se meni sinne läpi. Joskus se on nanomuoto, se pitää merkitä nanomuodoksi. Ei voida tehdä tällaista eroa. Ehkä oli jokin muoto, jossa oli nanomuoto, tosissa ei. Sitten on kaksi tuotetta, tuotetta jonka jotka muuttavat merkintäänsä ja toisissa on erilainen merkintä, koska siinä ei ole tänä päivänä vielä nanomuotoa. Yksinkertaista on vain tehdä ero sen mukaan, onko nanomuotoa vai ei. Sitten ovatko nämä mitattavissa olevia pantavia toimia. Tämä mainitsin kolme viikkoa sitten, kun oli uusi testausmenettely, joka pystyi tähän. Mutta silloinkin, kun EFSA antoi oman kantansa, niin toki on va- vaikeaa määritteillä nanopartikkeleiden määrää, koska ei tiedetä, tiedetä myöskään rokan lisätettyjen lisääneiden määrää, kun nanomateriaalia äh, ja sen määrää äh, lasketaan, pitäisi saada myös alu, alkuperäisen tuotteen koostumus saada. Oli, on, on tehtävä testit, jos halutaan se olisi testattavan kemikaalin input tähän aineeseen. Ei riitä, että lopputuote testataan tavalla tai toisella tai katsot, eikä riitä myöskään, että katsotaan vain minkä verran kemikaaleja tuottaja ostaa. Joka tapauksessa 10 tai 50 prosenttia johtaa samaan ongelmaan. kymmen, mutta ainakin kuluttajat saisivat tiedon, kun nanomateriaalien tahalla lisätään tehty. Ymmärrän kyllä, mitä yritätte sanoa, mutta en siltikään ymmärrä tätä logiikkaa. kiitoksia vielä kerran komission puheenvuoroon. on your last point on the threshold. Kynnyksestä tästä viimeisestä huomiosta. Toistan sen, minkä sanoin. Olemme kuulleet yhteistä tutkimuskeskusta. ja nykyään ei ole teknisiä luotettavia metodeja käytössä mitata ja toimeenpanna sen jälkeen lainsäädäntöä, jossa havaittaisiin nanopartikkeleja 50 kynnyksen alapuolella lopputuotteessa elintarvikemarkkinoilla. puhtaana kemikaalina se voitaisiin löytää. Tietysti ruoka koostuu monista tuotteista, niin sen myötä on vieläkin vaikeampi analysoida ja arvioida nanosisältöä. Joten minun täytyy perustautua teknisten asiantuntijoiden lausuntoon yhteisessä tutkimuskeskuksesta, jotka sanovat alle 50 prosentin nykyään ei mahdollista. Ja kuten sanoin, toistan, emme ole alempaa kynnystä vastaan. Tunnustamme sen myös yhdessä johdantosakappaleissa, jos tulee uusia kehityskulkuja. Jos metodeista tulee hienostuneempia, jotta niitä voidaan soveltaa myös laboratorioissa, olemme halukkaita liikkumaan kannastamme, mutta nyt tällä hetkellä se on mahdollista. Toinen pointti, kun viittasitte unioniluetteloon. Ihan oikein, meillä on useita satoja lisäaineita unioniluettelossa, mutta eivät niistä kaikki ole edes nykyään, eikä tulevaisuudessaan koskaan ole siellä esitettynä nanopartikkeleina. dioksidi silikoni, dioksidi, magnesiumioksidi, mainitsitte ne. Kaikki lisäaineet, arvioidaan uudelleen EFSassa tällä hetkellä. Tässä uudelleenarvioinnissa EFSA tarkistaa myös turvallisuusnäkökohdat potentiaalisille nanopartikkeleille näissä lisäaineissa. Jos uudelleenarviointi vahvistaa, että tietyn prosenttiosuuden esiintyminen nanopartikkeleita olisi vaaraksi, emme antaisi lupaa aineille. mutta nykyisissä lisäaineissa, ne jotka mainitsitte, jos siitä on tehty turvallisuusarvio EFSassa ja turvallisuus on vahvistettu, niin suunnittelemme, että se saa jälleen luvan. Ja sitten partikelikoko määritellään määritelmissä tarkkaan. Jos tuottaja valmistaisi uuden silikonidioksidimuodon tarkoituksella. Silikonidioksidin valmistettaisiin, joka sisältäisi suuren prosenttiosuuden nanopartikkeleita, niin sitä ei pidettäisi olemassa olevana lisäaineena. Sitten poikkeus, joka on delegoidussa säädöksessä mukana, ei soveltuisi. Tässä tapauksessa silikonidioksidi olisi täysin uusi lisäaine. kuten sanoin, ei olisi poikkeuksen piirissä. Ja jos turva, EFSAn turvallisuusarvio on positiivinen, se pitäisi sitten merkitä nanoksi. Lisäaine saisi siis uuden E-numeron. Ja sitten soluissa tekstin jälkeen täytyy olla nanomerkitty. Mutta jos on nykyisen Suomessa oleva lisäaine kyseessä, kuten tiedätte, ryhmäpoikkeus soveltuisi, eikä vaadittaisi merkintää. Gut, damit sind wir am Ende. Hyvä, keskustelu päättyy tähän. Me äänestämme tänään iltapäivällä tästä vastalauseesta. Eli keskustelu päättyy asiasta tähän. Mikäli vastalause hyväksytään, niin kakkostäykkärissä tämän kuun aikana tästä äänestetään Karle. Lähetän teille tieteellisen artikkelin 28. tammikuuta, joka koskee näitä mittausjärjestelmiä. Ehkä sitten sitäkin tutkia, jos EFSA ei ole sitä huomannut. Damit sind wir... Hyvä. No niin, Aamupäivän esityslista on käyty läpi. Koordinaattorit tapaavat 15.30-17. Sulitun ovein äänestykset aloitetaan kello 17.00. Ensimmäisenä tästä säädöksen vastustamisesta ja sitten myöskin muista asioista. Joten hyvää ruokahalua.